äänestämme keskustelun päätettyä. Seuraavana Nepalin tilanne maanjäristysten jälkeen. Edustaja Castaldo, yksi minuutti. Grazie, Presidente. Parliamo di un... Kiitoksia, puhemies. Puhumme draamasta, jossa yli 8800 ihmistä kuolivat jossa monet menettivät tapaan kotiinsa ja jossa tarvitaan valtavasti tätä lääketieteellistä tukea ja rahallista tukea. Nepalissa ilmasto-olosuhteet ovat vaikeita, monsuunisateet ovat tulossa tulevina viikkoina ja se saattaa vaikeuttaa edelleen avustustoimia. monilla alueilla päästään vain jalan. Lisäksi saada sateet vaikeuttavat istutuksia ja tekevät vaikeaksi saada satoa tänä vuonna. Meidän on varmistettava, että kaikki jälleen rakennukseen kohdistetut varat, joita ei ehkä edes ole riittävästi. Edustaja Castaldo, voisitteko puhua hieman vähemmän nopeasti? Kiitoksia. Dobbiamo appunto, come dicevo, assicurarci che... Meidän on varmistettava, että kaikki varat käytetään mahdollisimman avoimesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Prioriteettina on pidettävä kaikkein heikommissa olevassa olevia ihmisiä, naisten, lasten ja sairauden auttamista. Une minute également. Edustaja Desmeker, yksi minuutti. Kiitoksia. Puolitoista, kuutta, puolitoista kuukautta tuhoisa maanjärjestyksen jälkeen saamme paremman kuvan äh, avustustoiminnasta Nepalissa. Tämä äh, tilanne on siihen, että on täysin uskomatonta, että Nepalin viranomaiset edelleenkin pitävät kiinni erilaisista tulliprosesseista, kun kysymys on avustustarvikkeista. Esimerkiksi vanhemmat ja yksihuoltajan naiset joutuvat usein kulkemaan kymmeniä kilometrejä saadakseen itselleen avustustarvikkeita. Erityisesti dalitsit, jotka ovat yhteiskunnallisen arvoasteikon kaikkein alimpina, ovat olleet erittäin hankalassa asemassa. Virallisesti vuodesta 1963 ei enää kastejärjestelmä ollut käytössä, mutta todellisuus on jotain muuta. Jollei kansainvälistä avustusta käytetä paremmin hyväksi, niin jälleenrakennus kestää kyllä erittäin kauan. Ja itse koko tämä valtio tarvitsee kohennusta. Se tarvitsee uusia valtiorakenteita ja vahvoja viranomaisia sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Näin pitää myös demokratisoida uuden äh, koulutus ja terveydenhuolto. Vain tällä tavalla Nepal voi päästä jaloilleen. Toivon sille paljon onnea. Kiitoksia edustaja Konechna. Kaksi minuuttia. Každá přírodní katastrofa je tragédií, která ne... Kiitoksia puhemies. Jokainen luonnonkatastrofi on tragedia, joka tuhoaa ihmishenkiä ja kokonaisia alueita. Katastrofeita tapahtuu Aitissa, Nepalissa ja kaltaisissa paikoissa, ja silloin olemme suorastaan sanattomia. Ensimmäistä majestystä aiempana aikana maailut kovinkaan kaupungistunut ja maa oli hyvin köyhä. Viime kuukausina kahdeksan miljoonaa ihmistä on joutunut turvautumaan humanitaarisen apuun, jota on kovin vähän saatavilla. Paikalliset asukkaat auttavat tietysti myöskin uhreja. Kyse on epätoivisista ihmisistä, jotka tarvitsevat meidän apuamme. Meidän täytyy uudelleen elvyttää terveydenhoitoa ja muita palveluita maassa. Lisäksi terveydenhoitopalveluita täytyy saada enemmän ja perustaa kenttäsairaalalta tuhoutuneiden sairaaloiden tilalle. Kansainvälisellä yhteisöllä oma, oma velvollisuutensa var, varmistaa se, että erityisestikin lapset, jotka joutuneet eroon perheistään, voidaan yhdistää perheisiinsä. Humanitaarinen apu täytyy keskittää erityisesti lapsiin, koska lapset ovat äärimmäisen haavoittuvaisissa tilanteissa. Humanitaariset avustusjärjestöt kertovat hädästä, ja jopa siitä, että lapsia on myyty hengenpitimiksi. Lapset täytyy uudelleen palauttaa yhteiskuntaan, mutta tämä edellyttää kansainvälisen yhteisön yhteisiä ponnisteluita. Me täytyy varmistaa, että humanitaarinen apu pääsee helposti ja juohavasti perille niille, jotka sitä tarvitsevat ilman, että ryhdytään perimään mitään naurettavia tulleja tai muita maksuja, joita paikallinen poliisi perii tuki eriä ei saa antaa mustan pörssin kaupan käyjien käsiin, vaan tuen täytyy mennä suoraan perille. Hiljaisemmat tiedot olivat huolestuttavat. Nyt on suorastaan katastrofaalinen tilanne, koska uusia mainostuksia on saattanut tulossa. Merci, Man, yksi Anfang april. Kiitoksia puhemies. Etelä-Aasian valtuuskunta vieraili Nepalissa hiljattain. Halusimme kannustaa maassa siihen, että perustuslaki muutettaisiin ihmisä, kauppa, ilmastonmuutos olivat asiat, joiden suhteen haluttiin estystä aikaan. EU oli ryhtynyt hankkeisiin esimerkiksi ennakkovartusjärjestelmä haluttiin saada aikaan katarojen varalta ja sieltä haluttiin parata koulutusta. Kaksi viikkoa myöhemmin sitten 9000 ihmistä joutui valtaisen maanjärjestyksen uhreiksi ja 100 tuhannet menettivät kotinsa ja historiallisia temppeleitä ja muita kulttuurihistorian kohteita Bagdaburissa ja Katmandussa tuhoutui. Niitä ei enää kertaa kaikkiaan ole. Solidaarisuuden aalto oli vaikuttava tuhansia. Vapaaehtoismeni paikan päälle. He toimittavat lääkkeitä ja avustustarvikkeita kaikilta maailmasta. Minun maastani Saksasta 60 miljoonaa euroa yksinomaan neljän viikon sisällä. Mitä luonnonkatastrofiin tulee? Silloin täytyy terveyspalvelut ja paikallisviranomaiset saada paremmin verkostoitumaan. Lisäksi täytyy parantaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Nepalin tilanta, kun seurannut on hyvin pitkään, Nepalia täytyy, ei pidä jatkossakaan jättää yksin namaste. Lambert, po une minute. Edustaja Lambert, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olen ollut puheenjohtajan Euroopan parlamentin valtuuskunnassa, johon mm, Man juuri viittasi, joka kävi Nepalissa juuri ennen kuin maanjäristys tapahtui. Tiedämme, että siellä täytäntöön pantiin katastrofisuunnitelmia, mutta ei kautta koko maan. Ja tiedämme, että noista valmisteluista oli hyötyä ihmisenkin pelastamisessa. Siitä huolimatta tietysti ilmaisemme osanottomme niille, jotka menettivät läheisiään ja koko maallekin. Maalla on ollut todellisia logistisia ongelmia avustusten jakamisesta, sillä on erittäin hankala maantieteellinen tilanne ja myöskin historiallisesti infrastruktuurille rakennettu riittävästi on myös täytynyt sopia uudestaan konfliktin jälkeisestä perustuslaista ja uusi hallitus on tietysti aivan keskeisessä asemassa tässä ponnistuksessa. Arvioidaan, että 50 prosenttia BKT menee tähän. Tuohon BKT vaikuttaa myös se, että matkailu on kaikkein suurin tulonlähde. Eli kiitoksia, sanoo puhemies ja keskeyttää. Kiitoksia. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia. Seuraavana Charanzova, minuutti. Kiitos puhemies. Nepal on jatkuvasti hälytystilassa. Hätätilanne jatkuu. Kansainvälinen apu on ja tulee jatkossakin olemaan tärkeässä asemassa, kun pyritään vastaamaan ihmisten välittömiin tarpeisiin ja sitten pyritään jälleen rakentamaan tuota kaunista maata, jossa minulla on ollut kunnia vierailla usein otteeseen. Ihmisoikeuksien täytyy olla kaikkien ponnisteluiden keskuudessa päällimmäisenä. Kaikkein haavoittavaisimmat ryhmät ovat joutuneet syrjinnän kohteeksi heidän kastinsa tai sukupuolensa vuoksi. Nepalia täytyy vaatia pitämään huoli kaikista kansallista mukaan ottaen daliteista. Keltäkään ei pidä evätä perustarpeita huolimatta siitä, ketä he ovat ja mistä he tulevat. Katastrofi uhkaa vielä myöskin lapsilta heidän perusoikeutensa koulutukseen. 7000 koulua vaurioitui. Koulujen jälleenrakentamista täytyy pitää prioriteettina jatkossakin. Velvollisuutemme on tehdä kaikkea, mitä voimme auttaa Nepalia palaamaan normaali tilanteeseen. Kiitos. Monsieur Kahn, une minute. Edustaja Kahn, yksi minuutti. Madam President, I too was in... puhemies, minäkin kävin Nepalissa vain kaksi viikkoa ennen tragediaa. Kun olen nähnyt nuo tuhon kuvat niillä alueilla, joissa kävin, se on todella sydäntä särkevää. 2,5 miljoonaa ihmistä tarvitsee suoraan apua ja yli miljoona heistä asuu alueilla, joilla on vaikea pääsy. Avun jakaminen heille täytyy olla prioriteettina ennen kuin lisävahinkoa syntyy näiden avustustarvikkeiden jakoa pitäisi helpottaa ja se tuli, tarvikkeet tulisi jakaa oikeudenmukaisesti kaikille. EUn avustus ei pelkästään riitä, vaan paljon enemmän kansainvälistä tukea tarvitaan. Lisäksi Nepal tarvitsee tukipakettia pitkän aikavälin kehitykselle, mukaan lukien turvaverkot tulevia luonnonkatastrofeja vastaan. Katmanun ponnistukset ovat tervetulleita ja toivon, että EU toimii myös aktiivisessa roolissa tässä suhteessa. Meidän täytyy tukea Nepalin ponnistuksia kohti jälleenrakennusta, rauhaa ja vaurautta. Toivottavasti kaikki poliittiset ryhmät yhdistävät voimansa Nepalissa. Poliittisen konsensuksen saaminen nimittäin on yhä tarpeellisempaa kuin ennen. Euh, Kiitoksia seuraavana ryhmien puheenvuorot. Edustaja Tun. Olkaa hyvä. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Um, dramaattisia zdjęcia z Nepalu obiegły świat. Kiitoksia puhemies. Nämä dramaattiset kuvat Nepalista saavuttivat maailman muutamia viikkoja sitten. Pikkuhiljaa asteittain kuitenkin kiinnostus hiipuu. Monet meistä ovat käyn, käyneet Nepalissa. Se on hyvin kaunis maa, mutta olemme vierailleet siellä myös siellä johtuen ihmisten henkisyydestä ja, ja sympaattisuudesta. Tästä ei ole vieläkään tullut loppua. Tätä ei pidä unohtaa. Suurin osa ihmisistä elää erittäin köyhissä olosuhteissa. Matkailijoina meillä on vielä valinnanvapautta. Voimme päättää, haluamme käydä suihkussa, että saamme hierontaa ja sitä. Tätä meidän on nyt kuitenkin osoitettava solidaarisuutta Nepalia kohtaan. Jos haluaisimme tehdä jotakin konkreettista, emme voi ainoastaan loitantua näistä avunpyynnöistä. Tarvitaan reaalia toimintaa, todellista osallistumista kaikkien taholta. Tant, madame. Madame Gill, au nom des socialistes et démocrates. Une minute. Kiitoksia seuraavana edustaja Gill, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Meillä on ollut pitkä suhde Nepalin kanssa. Olemme tukeneet demokratialiikettä ennen ensimmäisiä demokraattisia vaaleja maassa. Olin siellä itse seuraajana tai tarkkailijana. Tämän perusteella ihailen suuresti Nepalin kansaa ja myöskin tuen sitä, kun se pyrkii jälleen rakentamaan maansa kammottavan mainjärjestyksen jälkeen. Huolestuttavinta on lasten asema. 1,7 miljoonaa lasta on joutunut määnjärjestyksen uhreiksi. Monet ovat menettäneet vanhempansa ja taikka joutuneet lähtemään kodistaan. Meidän täytyy varmistaa, tai muistaa, että lapset ovat vaarassa joutua myöskin vain aikuisten hyväksikäytön kohteeksi tai ihmiskaupan uhreiksi. Siksi meidän täytyy nopeasti ottaa käyttöön sellaiset menettelyt, jotka estävät tällaisen toiminnan. Lisäksi täytyy muistaa, että monet koulut ovat tuhoutuneet. Meidän täytyy yhdistää voimamme ja pitää asemassa koulujen jälleenrakentamista niin, että oppilaat pääsevät takaisin kouluun. niitä opinnot eivät täysin nyt vesity. Kesä lähestyy ja täällä on merkittävä vaikutus myöskin avustustoimiin. <laughs> Monsieur Karski, une minute au nom de l'ECR. E Karski, yksi minuutti ECR. Eh, Kiitoksia, hyvä puhemies. 9000 ihmistä on kuollut, miltei miljoona taloa tuhottu, kolme miljoonaa pakolaista. Tätä suuruusluokkaa on tragedia. Kansainvälinen yhteisö on toiminut välittömästi. Olemme lähettäneet paikalle myös pelastus- ja etsintäryhmiä 36 maasta mukaan lukien myös EU-sta ensi päivinä tragedian jälkeen lähettivät avustusraha paikalle. Tässä kuitenkaan nyt ei puhuta siitä, vaan puhutaan ihmisoikeuskysymyksistä. Tilanne on katastrofaalinen mutta Nepalin viranomaiset ovat asettaneet humanitaariselle avulle erityismaksut. Ja vielä hirveämpää on se, että eivät nämä avustukset useinkaan suuntaudu kaikki, niille, jotka tarvitsevat kaikkein eniten sitä. Lapset ja naiset eivät juurikaan mitään saa. Tässä ei saa mitään selektiivistä avustusta käyttää eikä syrjintää. EU tulisi sitä vastustaa. Monsieur Jakov, Alderyhmän nimissä Jakov Cic, Kiitoksia puhemies kun ajatellaan tätä tragediaa, joka tapahtui Nepalissa 25. huhtikuuta ja 12. toukokuuta, yhdessä, lähes 9 miljoonaa kuolletta, 1,8 miljoonaa siirtämään, joutunut 1,7 miljoonaa lasta ilman yhtä tai kahta vanhempaa, 5,8 miljoonaa eh, ihmistä tarvitsee terveyshuolta ja 1,6 miljoonaa tarvitsee mitä tahansa apua. Maailman perinnettä on, on tuhottu arviointien mukaan puhutaan kymmenestä miljardista mm, tuhoja. Monsuunikausi on lähentymässä ja ensi vuoden ruokatalousvaarassa tarvitsemme koordinoituja toimintaa kansallisen yhteisön kautta. On annettava varoja käyttöön ja humanitaarista apua, siemeniä ja mahdollisuuksia ihmisille rakentaa uudelleen tällainen kulttuuriperinnettä ihmisillä olisi tarvittava mahdollisuus palata takaisin yhteiseen. Kiitoksia lopetuksia. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi on sanottava, että kaikki inhimillinen on mahdollista Euroopassa, Nepalissa, Burundissa ja muualla. Aika surkeita puheenvuoroja täällä joskus joudumme kuuntelemaan. Näyttää siltä, että maailma on pihamillinen paikka, jossa luonnon katastrofien vaikutukset ja köyhyyden kurjuuden vaikutukset ovat mahdottomia välttää. Todellisuus on toista. Nepal ei ole mikään vierastodellisuus, vaan se on osa maailman yli neljäsosa BKT tulee ma- ma- muille, muualle muuttaneiden rahalähetyksistä. He toimivat lähes orjuusmaisissa olosuhteissa kuitenkin pyrkivät auttamaan kotona olevia selviämään kansainväliset säännöt estävät todellisen kehitysstrategian kehittymisen. Kyseessä on kehä, joka meidän on rikottava. Eurooppa puhuu solidarisuudesta, mutta ei toteuta sitä YK mukaan, ja ainakin 300 miljoonaa tarvitaan ainoastaan humanitaarisen katastrofin ratkaisemiseen varoja ei vieläkään saatu käyttöön. Kiitos. le catch the eye avec sept demandes. Menettelemään puhujalistaa seitsemän. Aha, anteeksi vain, edustaja Kelly. Allez-y, je vous en prie arvoisa puhemies. Tämä on selkeästikin valtaisa katastrofi, joka edelleenkin jatkuu Nepalissa. 9000 ihmistä on kuollut, monet ovat ilman kotia. Suurissa lapsista ei pääse kouluun. Hyvin paljon apua on jo lähetetty Nepalin komissio ja Yhdysvallat että olet suuria avustajia. Britit muun muassa ovat kantaneet 6 miljoonaa puntaa. Kysynkin, meneekö apu niille ihmisille, jotka sitä kaikkein kipeimmin tarvitsevat? Varsinkin kun tarkastellaan dalitti väestöä, ne, joilla on kaikkein matalin arvoisema Nepalissa, saavatko hekin apua? Meidän täytyy varmistaa, että apu menee perille myös heille, sitä tarvitseville. Toinen kysymys Onko paikan päällä liian monta kansalaisjärjestöä hääräämässä? Olen kuullut, että niitä on yhteensä 16. Nähdäkseni niitä pitäisi olla vähemmän paikan päällä, koska tämä voisi helpottaa asioita. Ja nyt sitten menettelymän puhujalistaa. Shogor ensimmäisenä. Kiitoksia. Nepalin kansa on joutunut erittäin kanssa erittäin vaikeista ajoista viime aikoina mm, tuhoisa maanjärjestyksen seurauksena viime kuussa. Ja haluan ottaa osaa sen kohtalon. Haluaisin myös ilmaista huolenaiheeni useista Tiibetin pakolaisista, jotka elävät Nepalissa. Heillä useimmilla ei ole Nepalin kansalaisuutta ja seurauksena he ovat ikään kuin näkymättömiä. Tibetilaiset Nepalissa eivät saa perusoikeuksiaan taatuksi, sillä Ihmisoikeussäännökset Nepalin perustuslaissa soveltuvat pelkästään kansalaisiin. Lisäksi Nepal ei ole myöskään YK pakolaissopimuksen osallinen. On erittäin sydäntä särkevää nähdä, miten kaikkein hankalimmissa asemassa olevat ryhmät joutuvat kaikkein huonompaan tilanteeseen tämän tyyppisessä kriisissä. Siitä syystä vetoaisin Nepalin hallitukseen, jotta se takaisi ja muuttaisi perustuslakia niin, että se voisi taata oikeudet näillekin henkilöille. Kiitoksia sitten edustaja Frunzulika. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, vetoan Euroopan unionin toimielimeen, toimielimeen ja jäsenvaltioihin niin, että edelleen tuettaisiin eh, jälleenrakennusprosessia Nepalissa ja lisättäisiin humanitaarista apua, joita maalle annetaan. Haluaisin ilmaista syvän osan ottoni uhrien perheille ja solidaarisuuteni Nepalin kansan kanssa näiden hirvittävien maanjärjestelmien jälkeen. Haluaisin myös kiittää Nepalin valtiota ja kansainvälistä yhteisöä ponnisteluista, joita on tehty maan jälleen rakentamiseksi. On kuitenkin totta, että enemmänkin voidaan tehdä pelastus- ja etsintätoimissa on annettava humanitaarista tukea ihmisille, jotka elävät kaikkein äh, vaikeimmin saavutettavilla alueilla ja, toimitettava apua ja pelastustoimia kaikilla alueilla on pyrittävä lieventämään luonnonkatastrofien vaikutuksia. Euroopan on säilyttävä Nepalin rinnalla, kun se pyrkii siirtymään demokratiaan ja kehitettävän kehitysyhteistyötä ja saatava kansainvälistä apua. Edustaja Kiitoksia, puhemies. Minä olen tietoinen siitä draamasta tai dramaattisesta tilanteesta, joka on syntynyt maassa maanjärjestyksen jälkeen. Minun maassani Kreikassa on usein ollut maanjärjestyksiä, mutta Nepalissa kuoli 9000 ihmistä ja tuhannet loukkaantuivat. 2,8 miljoonaa ihmistä on joutunut humanitaarisen kriisin kouriin. Meidän täytyy lisätä kansainvälistä apua ja solidarisuutta Nepalille. Ensinnäkin asuntotilanne täytyy ratkaista, toimittaa sinne telttoja ja sitten varmistaa kunnollinen sairaanhoito, elintarvikeapua tarvitaan ja humanitaarisen avun pitäisi päästä perille kaikille, jopa kaikkien syrjäisimmille seuruille. Miljoonat kansalaiset ovat kärsineet, valtaisen määrä lapsia on menettänyt vanhempansa. Nyt täytyy taistaa myöskin ihmiskauppaa vastaan. Nepal on lähettänyt hätäkutsun ja EUn e täytyy vastata siihen välittömästi. Lisää humanitaarista apua tarvitaan. Minuutti. Kiitoksia sitten edustaja Pospisili, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olen suurella mielenkiinnolla kuunnellut tätä keskustelua. Tietysti meidän täytyy auttaa, mutta tässä vaiheessa täytyy varmistautua myös siitä, että <clears throat> avustustarvikkeet jaetaan oikeudenmukaisesti ja huolehtia siitä, että ei ketään syrjitä, kaikki saavat apua. Kuten myöskin muut kollegat, olen aivan järkyttynyt siitä, mitä olemme saaneet lukea lehdistöstä. Jopa tsekkiläiset avustustyöntekijät Nepalissa tällä hetkellä kertovat meille siitä, että on olemassa ryhmiä, jotka eivät saa minkään näköistä avustusta. Köyhät lapset, köyhät naiset tietyissä vähemmistöryhmissä ovat juuri näitä siitä syystä olen ilahtunut, että tässä meidän päätösasemassamme vedota Morgerinin siinä, että hän ryhtyisi keskusteluihin Nepalin hallituksen kanssa, että voidaan varmistautua siitä, että avustukset jaetaan oikeudenmukaisesti. Avustusten jakaminen oikeudenmukaisesti on eh, äärimmäisen tärkeää. Muussa tapauksessa tästä tulee vain työkalu Nepalin eliitin käsissä. Doamna președintă, mai întâi la mulți ani. Dragi colegi, tragedia... Grappini. Kiitoksia puhemies. Onnittelut syntymäpäivänne johdosta. Tämä on asia, jonka on herätettävä oman tuntomme. Tuhannet ovat kuolleet, ruokaa ja lääkkeitä puuttuu. Euroopan parlamentissa meidän on kiitettävä kaikkia monistamasta tulevia vapaaehtoisia, jotka ovat tarjonneet apuaan. Haluaisin julkisesti kiittää oman maani vapaaehtoisia. Meidän on osoitettava solidaarisuutta, me ei ainoastaan julkilausumissa, vaan myös konkreettisissa toimissa. Meidän kaikkien on tarjottava rahoitusvaroja Nepalin kansan käyttöön. Joitakin vuosia sitten Nepalissa oli maanjärjestys, aiheutui mm, paljon kuolematapauksia. Puhemies keskeyttää ja pyytää puhuja hidastamaan. Niin, sanoin tässä juuri, että omassakin maassani joitakin vuosia sitten oli maanjäristys, josta seurasi paljon kuolemantapauksia ja siirtymään joutuneet. Meidän on oltava solidaarisia Nepalin kanssa. Annoin esimerkin tästä parlamentin jäsenenä. Meidän on kannattava tätä solidaarisuusvastuuta. Edustaja, puhutte hyvin nopeasti. Sitten edustaja Suika, yksi minuutti. Hvala, gospođo predsjednice. Ogromni su razmjeri ove tragedije. Kiitos, puhemies. Olemme järkyttyneitä kaiken sen vuoksi, mitä olemme kuulleet, että humanitaarisesta tragediasta, joka on tapahtunut Nepalissa. Meidän täytyy varmistaa riittävä rahoitus ja tuki. Lisäksi täytyy varmistaa, että tukea ja rahaa käytetään avoimella tavalla. Se, että poliisi perii maksuja humanitaarisen avun perille menosta, on ongelmallista. Jo ennen kriisiä maa oli hyvin köyhä ja alikehittynyt 50 prosenttia BKTstä tuli matkailusta. Nyt matkailu elinkeino on vaarassa. Siksi apu on kipeästi tarpeen. Kahdeksan miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Päätöslauselma tarjoaa meille tilaisuuden peräänkuuluttaa sitä, että jäsenvaltiot auttavat enemmän. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta. Ei pidä kuvitella, että Nepal on kovin kaukana, koska sama saattaa tapahtua meillekin. Et pour conclure, Madame Tapade. Kiitoksia sitten edustaja Kapari. Merci beaucoup, Madame le Président. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat kriisitilanteessa on toimittava solidaarisesti ja autettava niitä, jotka eniten apua tarvitsevat. Näin. Kyseessä todella on ihmiskunnan perusarvo. Se, kos- se kuuluu ytimemme. Tässä päätöslauselmassa korostetaan solidaarisuuden tarvetta kansainväliseltä yhteisöltä kansalle, joka, johon on iskenyt luonnonkatastrofiin. Tarvitaan kestävää tukea, jotta voidaan tämän tyyppisen äh, tragedian vaikutuksiin puuttua. Monet ovat joutuneet siirtymään, monet lapset ovat joutuneet kärsimään, miljoonat lapset ovat kärsimään. Puhemies keskeyttää puhujan. Edustaja Tapardel, voisitteko puhua hitaammin? Kiitoksia niin varoja on kolminkertaistettava humanitaarista apua varten Euroopan unionilta. Meidän on yhdessä jälleenrakennettava maata yhtenäisyyden ja solidaarisuuden arvojen pohjalta. Nepalin on pystyttävä takamaan kansalaisten turvallisuus. Merci, je vais donc repasser la parole. Kiitoksia annan puheenvuoron nyt korkean edustajan sijaisena täällä Kalniekka Lukasevic oli puheenvuoro. Madam President, honorable members of the European Parliament. Kiitoksia, hyvä puhemies. Korkean edustajan nimissä, mm, Mogherinin nimissä, Mielestäni on hyvä, että tämä päätöslausumaehdotus hyväksytään, joka koskee Nepalin tilannetta tuhoisa maanjärjestyksen jälkeen 25.4. ja 12.5. Meillä on läheinen yhteist, ystävyyden side, joka sitoo Euroopan unionin sen jäsenvaltiot Nepaliin. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat jo ilmaisseet osanottonsa ja solidaarisuuden osoituksensa ihmisenkien menetyksistä ja loukkaantumisesta ja kotien, infrastruktuurin ja perintökohteiden tuhoutumisesta. Tämän kaltaisen katastrofin suuruusluokka vaatii kuitenkin enemmän kuin sanahelinaa, ja siitä syystä EU ja sen jäsenvaltiot todellakin olivat nopeita osoittamassa konkreettista solidaarisuutta Nepalin kansalle. Välittömästi maanjäristyksen jälkeen ja Nepalin hallituksen pyyntöjen jälkeen ilmaistiin selkeästi EUn solidaarisuus. Euroopan komissio tarjosi 3 miljoonaa euroa humanitaarisessa avussa tukeakseen erityisesti hätäsuojarakennusten rakentamista, terveydenhuoltoa ja logistiikkaa. 6 miljoonaa euroa tarjottiin sen jälkeen, kun humanitaarisen avun komissaari itse kävi paikan päällä yhdessä Valeri Amosin YK pääsihteerin kanssa ja hätäavun koordinaattorin kanssa. Silloin ilmasti myös EUn solidarisuus. EUn kansallissuojamekanismi otettiin myöskin käyttöön ja otettiin nopeasti käyttöön erilaisten asiantuntijoiden apu EU-jäsenvaltioista. EU tarjosi tämän lisäksi myös konsulitukea EU-kansalaisille, jotka olivat Nepalissa. Komissio myöskin nopeutti 16,6 miljoonan euron maksamista olemassa olevasta kehitysrahastosta. Tämä ennakkomaksettu ähm, rahamäärä mahdollisti sen, että Nepalin viranomaiset kykenivät ottamaan esille kaikkein kiireellisimmät tarpeensa. Lisäksi arvoisat jäsenet, tämän välinen avulla, joka kohdettu siis äh, vakauteen ja rauhan rakentamiseen, tarkoituksena on tukea myös kaikkein kauimpana äärialueilla olevia alueita, joihin on vaikea pääsy. Tilapäiskoulutusalueita tarvitaan myöskin, koska useat koulut ovat tuhoutuneet. Kysymykseni, joka koski tullimaksuja, jotka kohdistuvat avustustarvikkeisiin, haluaisin ilmoittaa toiminnasta. Meillä on yhteisymmärrys muista Tio. Pahoittelen hetki, hetkisen. Hyvät edustajat, olette tulossa tänne saliin tällä hetkellä ymmärtämään kyllä, mutta voisitteko tehdä se mahdollisimman hiljaisesti, niin puhujan olisi miellyttävämpi puhua. Kiitoksia. Honorable members. Arvoisat jäsenet, keskustelemme Nepalin maanjäristyksestä ja siitä, millä tavalla Euroopan unioni voi auttaa. Ja kun puhutaan näistä tullimaksujen uudelleenkäyttöönotosta, niin meillä on yhteisymmärrysmuistio Nepalin hallituksen ja YK välillä, joka on allekirjoitettu jo vuosia sitten. Humanitaariset tarvikkeet eivät kuulu tullauksen piiriin. Sekaannus tässä suhteessa muutaman mm, päivän jälkeen, maajärjestyksen jälkeen, mm, hälventyi ja johdonmukaisempaa lähestymistapaa sovellettiin komissaari Stylianidisin paikallakäynnin jälkeen. Tästä huolimatta toukokuun lopussa hallitus korvasi tämän yleisen vapautuksen luettelolla vapautetusta tarvikkeista. YK-järjestelmä on jatkuvasti saanut tietoa paikan päältä tämän lähestymistavan soveltamisesta. Ja YK pyrkii ratkaisemaan kysymyksen. Ja jos tällaiset ponnistukset paikallisella tasolla e, eivät onnistu, niin Euroopan komissio on valmiina neuvottelemaan asiasta hallituksen kanssa, jotta voidaan pohjata toiminta sille, niille yhteyksille, joita on jo saatu aikaiseksi. EU nyt pyrkii aktiivisesti osallistumaan käynnissä oleviin tarvearviointeihin, jotka tulisi saada valmiiksi kesäkuun puolen välin mennessä ja jotka toimivat yhteisen strategiamme pohjana. EU osallistuu lahjoittajakonferenssiin. Hyvät kollegat, voisitteko kunnioittaa puhujaa ja tulla saliin hiljaisuudessa. Kiitoksia. Honorable members, Nepal also needs... Ja me tarvit, Nepal tarvitsee myös poliittista vakautta, jotta se veisi eteenpäin taloudellista kehitystään ja jälleenrakennusta. Toivomme, että jo pitkään odotettu perustuslaki voitaisiin hyväksyä. Se olisi avain kohtana Nepalin rauhanprosessissa ja sen seurauksena voitaisiin sitten saada aikaiseksi hajautetumpaa, vahvempaa, vahvempia toimielimiä. Myös paikallisvaalit, joita ei ole pidetty pitkään aikaan, pitäisi pitää, jotta voitaisiin saada legitimiteetti myös paikallisella tasolla voimaan. Nepalin täytyy ottaa myös esille useita eri ihmisoikeushaasteita mukaan lukien ja erityisesti huomioiden sisältyisi kaikille ja oikeudenmukainen toiminta kaikkien suhteessa. Moni kysyi ihmisoikeuksista. Sukupuolen kohdistuva syrjimättömyys ovat prioriteetteina EUn ihmisoikeusstrategiassa Nepalissa. Lapset ovat myöskin prioriteettina ja EU on ollut pitkään kansalaisyhteiskunnan tukia, kun pyritään kohdistamaan toimintaa, naisiin kohdistuvaan syrjintään ja väkivaltaan viedään eteenpäin yhteiskunnallisia olosuhteita niin, että naisten ja lasten oikeuksia voidaan edistää. Nepalin hallitus on ryhtynyt toimiin, jotta se voisi estää lapsikaupan. Esimerkiksi maanjärjestyksen jälkeen hallitus on huolellisemmin pyrkinyt tarkastamaan kaikkia mahdollisia salakuljetustapauksia ja on pyrkinyt lisäämään yleistä tietoisuutta siitä. Joillakin alueilla, jotka maanjärjestys kohdistuu kaikkein vakavimmin, tyttökauppaa on käyty Pyydän hiljaisuutta. EU tukee useita ihmisoikeusjärjestöjä, jotka työstävät naisten ja lasten oikeuksia, jotka ovat myös aktiivisia ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa. EU on rahoittanut ohjelmia, joilla torjutaan kasti järjestelmä pohjautuvaa syrjintää vastaan. Ja on otettu huomioon myös naisten ja lasten asema slummeissa. Yksi, yhtenä suurimpana lahjoittajana EU jatkaa valvontaa ja tarjoaa apua var, var, var, ja valvoo myös rankaisemattomuutta. Nepalissa on tapahtunut hirvittävä tragedia. Tarvitaan aikaa, jotta se kykenee nousemaan jaloilleen. Siitä syystä EUn ja sen kansainvälisten kumppaneiden tulee jatkaa Nepalin tukemista ja sen kansan tukemista tässä tehtävässä. Kiitän teitä kaikkia mielenkiinnostanne Nepalin tilanteeseen. Kiitoksia. Il y avait manifestement des gens qui vous écoutaient, madame. Kyllä teitä selvästi myös kuunneltiin. Olen saanut seitsemän päätöslauselmaesitystä keskustelun päätteeksi. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestämme aivan hetken päästä. Kiitoksia kollegat. Hyvää iltapäivää, kollegat. Velotamme nyt äänestykset, joten voisitteko ystävällisesti istuutua ja ottaa esiin äänestyskorttinne ja laittakaa ne sitten myöskin koneeseen. Thank you. We have Ensinnäkin pyyntö saada esittää henkilökohtainen lausuma. Rova Pirinski, te saatte nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Mr. Pirinski, you have the floor. Edustaja Pirinski, olkaa hyvä working? Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Yhdeksäs päivä käydyssä keskustelussa koskien Olafin valvontakomitea. Tämän parlamentin jäsen, herra Sarvamaa. syytti minua siitä, että olisin nyt koittanut johtaa harhaan keskustelua. Kyseessä oli mahdollisesti sarvama tai sarva, savrama. Hän puhui minua, minulle tavalla, jota en voi mitenkään hyväksyä, ja haluaisin tuoda tämän kaikkien kollegoiden tietoon. Kaikessa puhuissani olen toiminut parhaan tietoni mukaan ja pyrkinyt tulkitsemaan tosiasioita – jatkan tätä, tätä keskustelua talousarvion valvontavaliokunnassa, jossa voin mennä asian substanssiin. Tiedän, että työjärjestyksen artiklan 164 mukainen voin tehdä, mutta olen tietoni siitä, että budjettivaliokunnassa noudatettua menettelyä on perusteellisesti tarkastettava ja päivitettävä. Hyvät kollegat, meillä on täällä hyvinkin paljon pyyntöjä, joten koitakaa olla kärsivällisiä. Se herra Sarvamaa. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. Herra Perinski, minä pyydän anteeksi kielenkäyttöäni teidän osaltanne. Syy kielenkäyttöön, sanavalintaan oli se, että luulen tietäväni, että te tiedätte paremmin, kun te sanotte, että Ulafille ei ikinä annettu mahdollisuutta vastata näihin syytöksiin, jotka tehtiin vuotuisessa valvontakomitean vuosikertomuksessa. Minä sanoin sen, mitä sanoin, mutta tämä sanottu, niin minä pyydän anteeksi kielenkäyttöäni, sanavalintaani, ja toivon, että te pyydätte, hyväksytte anteeksi pyyntöni. Pyysin puheenvuoroa ennen keskusteluiden alkua, mutta minulle ei annettu mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa. Minulle sanottiin, että saan käyttää puheenvuoron keskustelun jälkeen, mutta ei silloinkaan. Joten haluaisin sanoa teille sen, miksi halusin käyttää puheenvuoron ennen keskustelua. Roman senaatissa joka aamu sanottiin, että kädet irti Kreikasta. Minun maani toimintaan ei tulisi puuttua. Sen kansa pyrkii määrittelemään itse oman tiensä. Teillä ei sellaista oikeutta ole puolustaa meidän luotonantajiamme ja puolustaa heitä. Ainoa ratkaisu. Ainoa ratkaisu. Ainoa ratkaisu. Ainoa ratkaisu olisi että Kreikan ei tulisi maksaa vuoteen yhtään mitään. Ja Kreikan kansa voisi löytää oman tapansa toimia. Kiitos. It was not quite a point of order. No, ei tämä nyt ihan työjärjestyspuheenvuoro ollut, mutta kiitos siitä huolimatta. Nyt herra Nato. Madam President. Uh... Kiitoksia puhemies. Se, mitä täällä eilen illalla tapahtui, oli häpeällistä. Yksi, yhdeksän yksi artiklan mukaan EFD ryhmä pyysi istunnon keskeyttää mistä ja toiminnon olisi pitänyt ryhtyä välittömästi. Sen sijaan varapuhemies otti tämän eh, oman, teki oman päätöksensä ja keskeytti istunnon 30 minuutiksi niin, että te voisitte saattaa sitä tulla tänne ja äänestää. Tämä korostaa sitä syytä, miksi monet näkevät tämän salin mikkihiri salina. Joko pidetään se äänestä kiinni tai sitten ei ettekö kehittelee omia sääntöjä niin kuin viimeksi tapahtui. Olemme pyytäneet puhemies Schulzia selvittämään ja pitämään kiinni sitä, että sääntökirjasta pidetään kiinni yhteen, yhdenvertaisesti, eikä mitä syrjitä, niin kuin viime, viimeksi eilen illalla kävi ainoastaan siksi, että olemme euroskeptikkoja. Kiitoksia. Well, Mr. Nuttall. Herra Nuttall, istunto keskeytettiin sen vuoksi, että salissa oli häiriöitä työjärjestyksen artikan 22 mukaan. Te varmaan itsekin tiedätte, mitä siellä tapahtui, koska itse olitte paikalla, joten varmaan ymmärsitte, miksi jouduttiin keskeyttämään eilisen pöytäkirjat ja tekstit, jotka hyväksyttiin eilen, on toimitettu, onko niihin miten kommentoitavaa, ellei ole, pöytäkirjat on hyväksytty. Meillä on kirjallinen julkilausuma numero kahdeksan kautta 2015. Tämä oli Euroopan jatkuvaan tukeen polion vastaisessa taistelussa. Tämä on Linda McAvanin ja yhdeksän muun jäsenen esittämä teksti. Sille on tullut runsaamäärin allekirjoitus.